So, on the beginning of... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on nyt kuusi puhujaa, kuusi esitystä. Ensimmäinen on Jaan Olbricht. Hän on yhteisesittelijä monivuotisessa rahoituskehitysasiassa. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron, mutta vain viideksi minuutiksi. Five <coughs> minutes is not bad in the parliament. Ei se niin huonosti ole parlamentissa viisi minuuttia. No mutta kiitos kovasti mahdollisuudesta kertoa työstämme kansallisten parlamenttien kollegoille. Muistuttaakseni vain, että koko monivuotisen rahoituskehyksen paketti koostuu useista osatekijöistä. Tämä on hyvin tärkeää ymmärtää, että koko keskustelu ei koske yhtä niistä, vaan kaikkia. Ensinnäkin, kuten puheenjohtaja juuri kuvasi, Kyseessä on niin kutsuttu asetus, MFF-asetus, miten paljon rahaa budjetissa on, mitkä ovat pääpolitiikat ja osatekijät, joita rahoitetaan. Entäs sitten rakenne- ja sisäiset mekanismit? Siinäkin on kyse siitä, miten budjetti toimii. Toiseksi omat varat. Muut kollegat sitä varmaan myös selittävät. Kolmanneksi sitten sitten yli 40 asetusta, jotka liittyvät horisonttiohjelmaan, kohesiorahastoon ja niin edelleen. Ja niistä on parlamentissa esittelijät. Ja sitten neljäs on oikeusvaltion periaatteet. Eli ensimmäinen perustuu yksimieliseen EU-neuvoston päätökseen. Ei Euroopan neuvosto, vaan EU-neuvosto. Ja yksimielinen päätös vaatii myöskin parlamentin hyväksyntää. Ja toinen osatekijä on erilainen, kollegat selvittävät sen, omat varat siinä menettely on erilainen. Ja sitten eri politiikkalohkojen asetukset peruttavat yhteispäätösmenettelyyn, eli siinä parlamentin asema on aika vahva. Siinä käydään sitten neuvotteluja. Ja sitten neljäntenä uusi asetus, joka koskee oikeusvaltiota, jota komissio on ehdottanut. Ensimmäisestä, koska minä olen toinen esittelijä, Tästä ensimmäisestä näkökohdasta monivuotinen rahoituskehys MFF aiemmalla kaudella esittelimme parlamentin kannan, että mitä EU-rahalla pitäisi tehdä ottaen huomioon Brexitin, ottaen huomioon uudet painopisteet ja sen oletuksen, että haluaisimme, että EU on samantasoinen, siis samalla tasolla ilman brittejä. Jos haluamme sen olevan samantasoinen ilman brittejä, on hyvin selvää, että on rahoitusvaje. Vaje pitäisi täyttää, jos haluamme samanta, samalla tasolla olevan Euroopan. Vaje pitäisi täyttää joko niin, että kansalliset osuudet ovat suuremmat tai sitten omat varat, tai sitten politiikkalohkoja leikkaamalla. Eli nyt käydään todellista poliittista keskustelua siitä, että mitä EUlta haluamme. Haluammeko pitää sen samalla tasolla, mikä tarkoittaa, että tarvitaan enemmän rahaa Brexitin vuoksi, vai haluammeko pienentää, supistaa? Ehdotus, joka on juuri nyt keskustelussa ja jonka puheenjohtajakin mainitsi, osoittaa hyvin selvästi, että että neuvoston puheenjohtaja kahdenvälisten tapaamisten jälkeen, koska tämä meillä hänen ajatuksensa, tämä on tulosta kahdenvälisistä tapaamisista, kun on yritetty kompromissia löytää ja yksimielisyyttä, niin itse asiassa ehdotus tarkoittaa, että EUta supistetaan ja toimia ja tavoitetasoa alennetaan. Se on hyvin selvää. Sen vuoksi kantamme neuvottelijoina on, että nyt olemme valmiita sen hylkäämään, koska tämä ehdotus supistaa EUn toimintaa. Eri ohjelmien kautta se voidaan tietysti osoittaa, koska pienemmät määrärahat tarkoittavat johdonmukaisesti, että käytetään vähemmän konkreettisiin ohjelmiin. Ja kun neuvoston puheenjohtajan ehdotuksen näkee, se kovin antelias. Siellä on konkreettisia leikkauksia konkreettisissa politiikoissa. Esimerkiksi puolustuspolitiikka 15 äh, prosenttia, rajavalvonta 35 prosenttia, tutkimus myöskin leikkausta, kohesioleikkausta, maatalous. Sen vuoksi kantamme nyt on hyvin selvä, Eli se, mitä yritämme parlamentissa tehdä, on tehdä yhteistyötä kaikkien esittelijöiden kesken ja edustaa johdonmukaista parlamentin kantaa kaikkien ryhmien kesken. Ja tähän mennessä, tähän mennessä Meillä on ollut hyvin johdonmukainen parlamentin kanta. Ja me puolustamme EUn tavoitetasoa, sen toim- toiminnan laajuutta, sen toimia. Sen vuoksi tässä vaiheessa neuvotteluja sanomme ei. Kiitos. Thank you, Mr. Olbrich. Thank you for your discussion. Kiitoksia kovasti teille, herra Olbricht, ja kiitos, että kunnioititte puheaikaa. Seuraava puhujamme on Margarita Marquez. Olkaa hyvä. Muito obrigada. I speak Portuguese. It's to give time. Muito obrigada, Presidente. Ah, eu primeiro gostaria de referir a importância deste tipo de reuniões e Haluaisin aloittaa eh, siitä, että haluaisin todeta, miten tärkeitä tämän tyyppiset keskustelut ovat kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenten. Minä olen ollut toisella puolella, kun olen ollut oman kansallisen parlamentin jäsen. Se on tärkeää myöskin monivuotisen rahoituskehyksen ympärillä käytävän keskustelun suhteen. Niin kuin herra Olbrit jo sanoi, Tilanne on aika vaikea. Meidän täytyy ymmärtää Euroopan parlamentin kanta, koska viimeinen asia, jota parlamentti haluaa, on toimielinten välinen kriisi. Meillä on uusi parlamentti, uusi neuvoston puheenjohtaja, uusi eh, komissio. Ja tämä, tämä uusi institutionaalinen sykli, eh, sen avulla voidaan palauttaa kansalaisten luottamus Euroopan unioniin. Tämä on ensimmäinen haasteemme. Ja täällä Euroopan parlamentissa tämä otetaan hyvin vakavasti ja me olemme hyvin yhtenäisiä. Viime, neljän poliittisen ryhmän johtajan allekirjoittama kirje viime viikolta on osoitus tästä. Me haluamme ennen kaikkea vastata kansalaisten odotuksiin. Kansalaiset ovat meidät valinneet ja he ovat asettaneet meille joukon odotuksia. Me kaikki tiedämme, mitkä ovat ne asiat, joita parlamentilta odotetaan. Erityisesti ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, se oli hyvin vahvasti esillä kaikkien maiden EU-vaalikampanjoissa. Sitten eh, digitaalinen siirtymä, reilu siirtymä, joka ei luo uutta eriarvoisuutta. Ja tämäkin oli esillä vaaliohjelmissa. Eh, EUn lähentyminen ja kohesio. Nuoret, heidän me toivomme, että he tuntisivat Eurooppaa paremmin ja osallistuisivat politiikkaan. Meillä täytyy olla myöskin kunnianhimoa EUn talousarvion suhteen ja senpä vuoksi meistä tuntuu siltä, että tämä esitetty rahoituskehys ei ole riittävä. Kaikki jäsenvaltioiden johtajat, komission puheenjohtaja, neuvost, Euroopan neuvoston puheenjohtaja, kun he puhuvat EUn prioriteeteista ja kunnianhimoista tavoitteista. Ne ovat aivan samansuuntaisia kuin meidänkin täällä parlamentissa. Mutta sitten kun heidän täytyy esittää nämä arvot numeroina talousarviossa, niin Eh, jäädään tasolle, joilla on hyvin vaikea saavuttaa näitä tavoitteita. Tämä talousarvio meistä siinä meidän mielestämme jäsenvaltioiden tulisi osallistua enemmän. Jäsenvaltioiden tulisi edelleen para, e, osallistua ja sen lisäksi meidän täytyy lisätä omia varoja. E, poliittinen tavoite, e, jo esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, hiilivero oli, on aivan samansuuntainen kuin EUn politiikka. Me tarvitsemme myös muita omia varoja, jotka liittyvät sisä, sisämarkkinoihin, esimerkiksi eh, transaktiovero. Meidän täytyy siis saada aikaan johdonmukaisuutta. Meidän täytyy sovittaa nyt rahat ja tavoitteet yhteen. Meidän täytyy saada aikaan monivuotinen talon, talousarvio, joka on voimassa ensi vuoden tammikuun alusta. Kiitoksia kovasti. Hyvä Markes, te veitte nyt 35 sekuntia enemmän kuin, tai puhuitte niin paljon pidempään kuin Olbrecht, mutta ei se mitään. Seuraava puhujamme on Jose Manuel Fernandes. Hän on omista varoista vastaava yhteisesittelijä. Viisi minuuttia, alkaa hyvä. Meillä on pieni talousarvio ja sillä halutaan tehdä yhtä ja toista. Mutta toisaalta sillä on valtaisa lisäarvo. Me toistamme jatkuvasti sitä, että kaikki Euroopan unionin hallinnot, niiden osuus on niiden osuus on hyvin, hyvin pieni osa budjetista, kun taas investointeihin menee paljon enemmän rahaa. Kun ajatellaan vaikkapa geopolitiikkaa ja niitä tavoitteita, joita meillä on yhdessä, niin meillä ei, meillä ei heru lisää rahaa, ellei jokainen maa tee osuuttaan. Meillä on niin sanottu vanha politiikka, entinen perinteinen politiikka, ää, ja sitten meillä on modernimpaa politiikkaa, mutta esimerkiksi kohesiopolitiikka ja maatalouspolitiikka ovat tällaisia vanhoja. Niilläkin on haasteitaan. 95 prosenttia rahasta tulee kuitenkin kansallisvaltioilta, BKT-perusteiset tulot ja alv-tulot. Ja vain, ja vain osa tulee tullimaksuista. Uh, I want my money back, haluan rahani ta- äh, takaisin, ajattelee jokainen ministeri. Täytyy muistaa myös, että Saksa ja Ranska, äh, niiden menot ovat noin 30 äh, siis ne edustavat noin 38 prosenttia kumpikin maa, eli se antaa tietysti tietynlaisen painoarvon. on puhuttu, että pitäisi äh, puhu, lakata puhumasta nettomakseista ja nettohyötyistä. Kyllä jokainen lopulta hyötyy. Äh, kansalaiset hyötyvät loppujen lopuksi kussakin maassa. Vaikka jokin jäsenmaa ei saisi mitään takaisin budjetista, EU-budjetista, niin äh, etuja kuitenkin tulee, ja ne johtuvat sisämarkkinoista, yhtenäismarkkinoista. Eli jokainen saa. Ja sitten on niitäkin maita, joilla on tämä kuuluisa rebate, eli pelkkä äh, palautus talousarviosta. Eli täytyy uudemman kerran pohtia tätä, äh, tätä koko yhtälöä. Jos ajatellaan vaikka Siis kyllä jokaisen täytyy tietyn BK peruste, tietyllä BK-perusteisella tavalla äh, osallistua budjettiin. Esimerkiksi on selvää, että suurten yritysten, jotka hyötyvät uusista digitaalipalveluista tai niitä tarjoavat, niidenkin täytyy maksaa. Ja haluaisin vielä palata tähän omien varojen kysymykseen. Mielestäni me olemme hyvällä tiellä, kun me pohdimme, pohdimme uusia uusia varoja. Ja mikä on erityisen hyvä asia, on niin kutsuttu muovivero, ja mahdollisuus e, saada uusi omien varojen luokka vuosina 2021-2027, eli juuri tämä suurilta yrityksiltä tuleva saatava. Euroopan unionissa petokset, verojen vält välttäminen, verorikokset johtavat suuriin talousarviomenoihin. Se on aivan uskomatonta. Ja totta kai täytyy ponnistella sen puolesta, ettei tämän veronkierron vuoksi laiteta kansalaisia maksumiehiksi. Meillä on ainutlaatuinen parlamentti koko maailmassa. Me pystymme vaikuttamaan menoihin, mutta me emme saa sanoa mitään tuloista. Tuloista päätetään jäsenvaltioiden kesken yksimielisesti neuvostossa, ja toinen asia, josta päätetään yksimielisesti, on yksimielisyyden lisäksi kukin kansallinen parlamentti tietenkin ansaitsee ratifiointioikeuden me annamme myöntymyksen monivuotisille rahoituskehitykselle vain siinä tapauksessa, että me voimme hyväksyä nämä varat. Ja kun puhutaan omista varoista, niin Täytyy muistaa, että kilpailupolitiikkakin tuo meille sakkojen muodossa rahaa, mutta ne eivät, ne eivät ole todellista, todellisia omia resursseja koska itse asiassa ne vain vähentävät jäsenvaltioiden maksuja EUlle. Tätä ei voida hyväksyä. Ja sitten vielä yksi asia. Me emme halua, että palataan uudestaan palautuksiin, niin kutsuttuihin rebateihin. Ja kun puhutaan tullimaksuista, niin on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot, siis, siis tällä hetkellä puhutaan 20 prosentin osuuksista, vaikka kymmenenkin saattaisi riittää. Kiitoksia kovasti, edustaja Fernandes. Ja nyt annan puheenvuoron Valeri Haijerille, joka on omista varoista vastaava yhteisesittelijä. Olkaa hyvä, Valeri Haijer. Tekin saatte puheenvuoron viideksi minuutiksi. Merci. Euh, je suis heureuse. Kiitoksia kovasti. On oikein mukavaa osallistua tähän paneeliin. Voin osoittaa teille, että Euroopan unionin budjetti äh, eri osioineen on äh, budjetti, jota voidaan käyttää sellaisenaan Euroopan unionin politiikkojen äh, edistämiseen. Ja on oikein hienoa, että voimme tänään keskustella tästä asiasta. Jos ähm, otetaan vähän etäisyyttä näihin budjettiotsikoihin, niin kaikilla meillä on yhteinen, aina ollut yhteinen tavoite vuosina. 88-93 meillä on ollut sisämarkkinat painopisteessä 94-99 meillä oli talous- ja rahaliitto, 2006-2006 suuri laajeneminen, 2007-2013 edelleenkin laajeneminen ja nyt vuosina 2014 tai siis nyt tällä, tällä kertaa haluamme varmistaa sen, että meillä on monimuotoisuutta ja itsenäisyyttä muun muassa elintarviketuotannossa. Voimme luoda uusia välineitä yhteiseen puolustamiseen ja me voimme olla samalla tasolla avaruus ohjelmissamme muiden mantereiden kanssa. On erittäin tärkeää, että kun me käytämme budjettivaroja, niin ne hyödyttävät kaikkia, enkä puhu ainoastaan sellaisista ohjelmista kuin Life ja Horizon, vaan meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että kaikki menot ovat Pariisin ohjelman tai sopimuksen mukaisia. Mutta kun puhutaan menoista, niin ei pidä unohtaa tuloja, eli juuri näitä omia varoja, joista äsken puhuttiin, ja haluaisin korostaa sitä, että me olemme juuri suunnittelemassa muovimaksua, maksua, muovi veroa, joka olisi noin 80 senttiä tai ehkäpä yksi euro jokaisesta muovijäätekilosta, jota ei ole kierrätetty jokaisesta maasta. Eli tämä on uusi resurssi, mutta tämä on myös erittäin tärkeä elementti, kun ajatellaan komission uutta muovistrategiaa, jolla haluamme välttää muovin päätymistä valtamereen. Me tuemme sitä, että äh, hiilipäästökauppa tulotkin otettaisiin Euroopan äh, budjettiin ja myös hiilitullien äh, käyttöönottaminen olisi erittäin hyvä lisä. Nehän saattavat tulla voimaan vuonna 2021. Ja tämä hiilitullihan tarkoittaa sitä, että kun muista maista tuodaan meille tuotteita, niin ne eivät halua maksaa tätä veroa, vaan saastuttavat vähemmän. Ja se on erinomainen asia ja auttaa meitä kamppailemaan globalisaation ikeessä. Sitten meillä on erilaisia muitakin toimia, jotka liittyvät sisämarkkinoiden toimijoiden verotukseen, kuten vaikka yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja ja niin edespäin. Mutta mitä tahansa me teemmekin, niin kaikessa me haluamme parantaa kansalaisten hyvinvointia ja haluamme tietysti parantaa myös tasa-arvoisuutta. No en aio nyt puhua enempää, vaan haluan vain sanoa vielä yhden asian. Viime viikolla Charles Michel avasi tämän uuden neuvotteluboksin niin sanotusti, ja siihen viitaten sanon sama kuin edellinen edellinen puhujakin. Eli me olemme menossa ihan oikeaan suuntaan ja äh, Charles Michelillä onkin tässä suuri työ edessään. Ähm, olemme nähneet hyviä merkkejä, äh, mutta kun puhutaan ähm, omista varoista, niin pitää mennä pintaa syvemmälle. Täällä puhuttiin tästä kuuluisasta muoviverosta. Jo vuosien ajan Euroopan parlamentti on pyytänyt uusia omia varoja ja jo vuosia me olemme pyytäneet, että tämä jäsenvaltioiden alennus rebate poistettaisiin. No, nyt on, nyt on ehdotettu uutta omaa var, varaa, eli muoviveroa, mutta sitten toisaalta on tehty asioita, jotka sahavat siltä oksaa, eli ongelma on. Ja toinen aihe, Jose Manuel, sinä sanoit, että mm, että vaikka uuteen rahoituskehykseen halutaan uusia varoja, niin ollaan oltu aika abstrakteja, mitään konkreettista ei ole vielä saatu, e, kun puhutaan uusista omista varoista. Se, mitä uusista varoista on nyt sanottu, niin ei ole kauhean e, e, konkreettista tai sitovaa. No, nyt minä lopetan tämän puheenvuoroni. Toivottavasti saatoin osoittaa teille kaikille sen, että uuden eurooppalaisen budjetin täytyy olla nimenomaan eurooppalaisen suverenisuuden palveluksessa. Kiitos. Uh, Olet aivan oikeassa. Kiitoksia tästä. Ja pitäydymme vielä ranskan kielessä. Annamme puheenvuoron kahdelle ranskalaiselle. Toinen on Vincent Eble. Sorry. Yes. Okay. We will give the floor uh, to Mr. Jean. Anna siis puheenvuoron Ranskan senaatin valtiovarain valiokunnan edustajalle. Hän onkin Jean-François, olkaa hyvä. Rapin. Okei. <laughs> Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Arvon puhemies, arvon parlamentaarikot, arvon kollegat. Seuraava monivuotinen rahoituskehys määrittää, eh, minkälaisia tavoitteita me asetamme Euroopan unionille vuoteen 2027 saakka. Me Euroopan unioni on polkenut paikallaan aika pitkään. Nyt me tarvitsemme sellaisen budjetin, joka vie meitä eteenpäin, mutta yksimielisyysvaatimus on tietysti aina hankala asia. On tärkeää, että kansalliset parlamentit voivat saada äänensä kuuluviin uudessa budjetissa. Neuvotteluiden alkamisesta alkaen Ranskan senaatti on hyväksynyt useita päätöslauselmia viimeisimmän 11. helmikuuta ja näiden avulla me haluamme ilmaista kantamme seuraavalle eh, monivuotiselle rahoitusnäkymälle ja tämä ennen helmikuun ylimääräistä huippukokousta. Komissio on nyt ehdottanut tämän, tätä uutta monivuotista rahoituskehystä, joka vastaan on 1,11 prosenttia. Tämä kuitenkin näyttää, tämä näyttää yhtenäiseltä, mutta mutta pinnan alla on paljon. Siellä on muun muassa Erasmus-ohjelmaa, siellä on rajojen turvallisuutta ja niin edespäin. Tarkoitus on vastata Euroopan unionin erilaisiin haasteisiin. Komissio on ehdottanut myös tärkeitä budjettileikkauksia perinteisiin politiikkoihin, kuten maatalous- ja kohesiopolitiikkaan 15 prosenttia ja 10 prosenttia viedään molemmista tässä järjestyksessä. Ranska on ilmaissut kyllä kantaansa näihin leikkauksiin useaan otteeseen neuvotteluiden alusta saakka. Me emme halua lähteä siitä, että uusien poliittisten prioriteettien rahoittaminen tehtäisiin ympin yhteisen maatalouspolitiikan tai kohesiopolitiikan kustannuksella. Komissio on myös ehdottanut, että että palautukset, rebate, poistetaan kokonaan. Olemme ymmärtäneet, että tämä on tällainen kuuma peruna tämä aihe, mutta joka tapauksessa siihen liittyen mm, täytyy myös pohtia tarkkaan, miten jaetaan tulot jatkossa. Ja Suomi on tehnyt oman ehdotuksensa puheenjohtajavaltiona. Siihen emme ole tyytyväisiä muun muassa puolustusmenoihin ehdotetaan merkittävää leikkausta. Minä olen selkeästi sitä mieltä, että se, mistä, mitä ei tehdä Euroopan unionin budjetin avulla, niin se, täytyy, se jää sitten jäsenvaltioiden tehtäväksi, olipa kyse innovaatioista tai puolustuksesta. Eurooppalainen lisäarvo tulee kuitenkin siitä, että että me voimme yhdessä tehdä enemmän kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa. Jos ajatellaan vaikkapa avaruuspolitiikkaa, niin me kaikki ja muistamme muun muassa Galileo- ja Kopernikus-ohjelmat, jotka antavat meille tiettyä riippumattomuutta, itsenäisyyttä satelliittinavigoinnissa. No nyt UK, joka oli suuri maksaja, on lähtenyt, niin tämä merkitsee suurta menetystä tietysti. Tulee olemaan aika vaikeaa vähentää lyhyellä aika, ajanjaksolla, lyhyellä tähtäimellä kansallisia maksuja. Jos komission ehdotus hyväksytään, niin menetämme 7 miljardia, ja jos tämä 1,11 prosenttia otetaan käyttöön, niin jopa 9 miljardia. Eli Ranska haluaisi kyllä kunnianhimoisemman monivuotoisen rahoituskehyksen niin, että me rahoitamme niin uusia painopisteitä kuin näitä vanhojakin tärkeitä perinteisiä politiikkoja. Ja viimeisimmässä äh, päätöslauselmassaan Ranskan senaatti on pahoitellut sitä, että että äh, budjetti on, ei ole kauhean kunnianhimoinen, kun ajatellaan vaikkapa kilpailukykyä ja niin edespäin. Äh, eurovyöhykkeellä ei vielä ole löydetty konsensusta asiasta, mutta me kuitenkin haluaisimme suuremman budjetin, kun otetaan huomioon vaikka UK poistuminen, niin on tärkeää, että pystymme toteuttamaan jatkossakin politiikkoja luottavaisena tulevaisuuteen. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Uh, Kiitoksia kovasti. Ja viimeinen puhujamme onkin Andre Benešik. Hän on Tsekin parlamentin Eurooppa-asioiden valiokunnan edustaja. Thank you very much for giving me the floor. I... Kiitos paljon puheenvuorosta. Olen valmistellut puheenvuoroni tsekiksi, joten siirryn puhumaan äidinkieltäni, jos sopii. Hyvät kollegat, haluaisin sanoa, että viime vuosina Brexitistä on puhuttu kovasti samantapaisissa kokouksista, kun puhutaan EU-haasteista, ja se todella onkin suuri haaste. ihan turvallisuusalue eh, menettää 25 prosenttia kapasiteetista ja puolustus- ja turvallisuusteknologian kehitysvaroistakin häviää suuri, eh, suuri osa. Brexit on myös mahdollisuus toisaalta. Se on saanut aikaan yrityksiä modernisoida EUta Uuden rahoituskehyksen pitäisi edelleen tukea EUta ja modernisointi ei ole tavoite itsessään. Jos tarkastellaan kehykseen yksittäisiä budjettikohtia, niin on selvää, että määrärahat, jotka on osoitettu näihin haasteisiin, kyllä vahvistaisivat EUta, jotta siitä tulisi globaalin tasan toimia. Seitsemän vuoden kehys tarkoittaa monia asioita yhdeksän kertaa suurempi, suuremmat määrärahat digitalisointiin, kaksi kertaa enemmän opiskelijavaihto-ohjelmiin, kolme kertaa enemmän ulkorajojen turvaamiseen ja pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaan, tai turvapaikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaan, 50 prosenttia enemmän tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovointiin. Ja haluttaisiin myös 40 prosenttia lisää rahaa turvallisuuteen ja puolustukseen, niin että voidaan nähdä, että turvallisuus ja innovaatiot ovat selkeitä painopisteitä. Tämä on tärkeää erityisesti maalleni Tsekin tasavallalle. saat, se saattaisi olla vieläkin mielenkiintoisempaa kuin muille. Kohesian ystävät ryhmän valtiot erityisesti. Tsek... Maailmansotien välillä olimme yksi teollistuneimpia maita – edelleenkin ollaan, mutta nyt ollaan risteyksessä. Haluammeko jatkaa aiemman Tsekoslovakian perinteitä vai haluammeko tulla ja, ja haluammeko tulla innovatiiviseksi maaksi? Haluammeko saada raho, varoja käyttöön innovaatioihin ja budjetista? Ja jos kyllä, meidän täytyy varmistaa ja kanavoida varoja myös omasta budjetistamme kansallisella tasolla. En nyt halua ehdottaa, että kaikki perinteiset politiikat poistettaisiin, kuten YMP ja kohesiopolitiikka. Tunnette EU-historian, niin tiedätte, että politiikan lohkot olivat tärkeitä pelkästään talouden kannalta, vaan niiden poliittisen merkityksen ja arvon takia. Sen vuoksi tuen Kroatian ohjelmaa, koska he pyrkivät saamaan tasapainon sen välillä, että jatketaan perinteisiä politiikkoja toisaalta, mutta myös pyritään eh, puuttumaan uusiin tarpeisiin. Turvallisuus ja vauraus kulkevat rinnan. Tässä syntyy eräänlainen turvallisuuskehys. NATO on ja sen pitää edelleen olla pää tai kollektiivisessa puolustuksessa, mutta EU voi täydentää NATOa erityisesti kriisihallinnassa eri, erityisesti naapurimaiden vakauden takaamisessa. EU, EUlla on kymmenen siviilimissiota ja kuusi sotilaallista missiota. Joukkoja on lähi Afrikassa ja Euroopassa. Hyvin usein EU saa YKlta vastuukseen tai paikalliselta hallitukselta vastuulleen puuttua tietyn kriisiin. 1,5 miljoonaa henkeä on joukon koko. 200 miljardia euroa on puolustusmenot vuosittain, eli mikään paperitiikeri Eurooppa ei ole. Nyt on kyse siitä, että miten saamme kaiken toimimaan, miten Euroopasta saadaan vakaampi, erityisesti ne, jotka ovat lähimpänä meitä. Mainitsin jo tarpeen täydentävyydestä. Täytyy tehdä yhteistyötä YK, Yhdysvaltain tai Naton kanssa. Eli pidämme oikein hyvänä budjettikohtaa, joka koskee äh, sotilaallista liikkuvuutta, military mobility. Erityisesti itäpuolelle me samalta sitä tarvitaan se, että halutaan korvamerkitä 6,5 miljardia euroa tähän kohtaan, niin tätä pidän yhtenä merkittävimmistä osoituksesta yhteistyöstä Naton kanssa. Innovaatiopainotus, johon pyritään osoit, näkyy selvästi vihreän kehittämisen ohjelmassa Green Deal. EU haluaa olla ilmastoneutraali manner vuoteen 2050 mennessä. Ja siinä tämän tavoitteen nimissä tutkimusta ja innovaatioita pitäisi avokätisemmin rahoittaa ja myöskin oikeudenmukaisen siirtymään pitäisi päästä etusijalle. Tsekin tasavallalle, joka on hyvin teollistunut maa, tärkeää on se, että kaikkien ympäristötavoitteiden täytyy sopia yhteen innovaatioiden tukemisen kanssa. Ja Euroopan tehdä kaikkensa globaalilla tasolla. Yksi esimerkki Euroopalle ei ole hyväksi toimia vain yksin, koska hiilivuoto sitten menee Kiinaan ja tuotteita valmistetaan haitallisissa olosuhteissa ja ympäristö kärsii sen seurauksena. First of all, uh, Mr. Seuraavaksi annan puheenvuoron Domagoj Milosevicille. Kroatiasta kaksi minuuttia. Very much. Uh, Kiitoksia. Me tiedämme, että EUn talousarvion rahoitus on kaikissa jäsenvaltioissa tärkeä asia. Eh, nettomaksajien ja netto mm, eh, saajien. Ja, ja näin, näin ollen eh, voidaan myöskin todeta, että euroskeptisyys siitä ruokkii eh, rahoja, se, miten näitä rahoja jaetaan. Eh, ja tuotteet ja palvelut, joita hankitaan EU-varoilla ja yritykset, joita niitä tukevat, niiden täytyy olla EU-ssa sijaitsevia. Ja rakenne, rakennerahastot ovat myöskin kiistakapula. Väestö ikääntyy ja ja meillä on me, ja samaan aikaan meiltä eh, lähtee eh, kuulutettua nuorta väkeä muu, paremman elintason perässä muualle. Ja tämä siirtolaisuus on myöskin melko dramaattista ja se vaikuttaa dramaattisesti länsi niin Meidän täytyy toimia nopeammin meidän täytyy myöskin tarkkailla talouden selkärankaa Euroopan unionissa ja kaikissa mm, jäsenmaissa, nimittäin PK-yrityksiä meidän täytyy pitää silmällä, miten paljon varoja menee julkiseen ja yksityiseen käyttöön ja kuinka paljon PK-yrityksille. Meidän täytyy varmistua, että tulevalla vuosikymmenellä meidän PK-yrityksemme vahvistuvat, tulevat innovatiivisemmiksi ja luovemmiksi ja e, teknisesti edistyneemmäksi ja myöskin maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiksi. Kiitos. Uh, next is, uh, Mrs. Anna. Kiitos. Seuraavaksi Belgian edustaja Meneer de voorzitter, ik zal in het, uh, in het Nederlands spreken. Uh, eerst en vooral ben ik blij... Niin, halusin eh, Holland, ja. Olen hyvin iloinen, että voin istua nyt täällä toisella puolella. Minähän olin Euroopan parlamentin jäsenä ja minä nyt olen tuolla Belgian parlamentissa. Haluaisin painottaa, että meillä on kovin tärkeää, että jäsenvaltioiden jäsenmaksuosuuksia ei nosteta. Brexitin kautta budjetti pienenee ja EU täytyy pitää siitä kiinni. Tullitulot. Sieltä tulee varoja omiin varoihin. Tullimaksut ovat Flanderissa hyvin tärkeät. Meillä ei sovi se mitä tältä osin nyt ehdotetaan. Että vähennetään 20-10 prosenttiin tuota osuutta jäsenvaltioille. Ja kolmanneksi, nykyisiä muutoksia täytyy EU-ssa hyödyntää siihen, että tiettyjä välineitä uudistetaan. Esimerkiksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varojenjako liittyen Green Dealiin. Tässä eri alueiden tarpeet ei ole otettu vielä tarpeeksi huomioon. Rahastoa täytyy tarkastaa ja sopeuttaa vielä nykyiseen tilanteeseen. Saataisiin jakoa oikeudenmukaisemmaksi. Mielestäni meillä on myöskään kestävää, että nykyään 40 prosenttia EU-budjetista menee maatalouteen. Tietysti maataloutta äh, täytyy tukea, jos viljelijällä on vaikeaa, mutta nykyään on, tuetaan monia teollisia maatalousyrityksiä, jotka eivät tukea ollenkaan tarvitse. Sanoisimme, että pitää olla enimmäismäärä. Maatalousvarat voitaisiin, tukivarat voitaisiin käyttää paremmin, voitaisiin käyttää tutkimukseen ja innovointiin. Seuraavaksi Portugalin edustaja. Obrigado, senhor presidente. Eh, kiitos. Minusta vaikuttaa siltä, että me keskustelemme strategiasta. Talousarvio ei saa vaarantaa kohesiota. Täytyy muistaa myöskin äärialueiden asiat ja, ja myö, niitä ei myöskään saa jättää oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ulkopuolelle. Ja, ja yhteisrahoituksessa on tiettyjä vaatimuksia sen, sen vaatimukset eivät saa tehdä entistä vaikeammaksi tilannetta alueilla, jotka ovat, sijaitsevat äärialueilla. Nämä alueet tarvitsevat voimakasta tukea kehittyäkseen ja myöskin tutkimus- ja kehitystukea. Myöskin PK-yritykset voivat edistää niiden digitaalista siirtymää ja ja nämä alueet voivat tulla edistyneeksi osaksi eurooppalaisia markkinoita. Tällaisia, miten strategista päätöksiä voidaan tehdä samalla, kun pohditaan myöskin kalastus- ja maatalouspolitiikkaa ja myöskin kiertotaloutta. täytyy kunnianhimoisesti pyrkiä eh, eurooppalaisten arvojen edistämiseen. Seuraavaksi Lewandowski. Kiitoksia kovasti. Yksi. EU-budjettia ei voida pitää lääkkeenä kaikkiin Euroopan ongelmiin, koska tämä on loppujen lopuksi aika pieni talousarvio. Tämä on tällainen investointibudjetti, jossa on vahva vipuvaikutus. Kaksi. Usein puhumme siitä, kuinka voimme puuttua globaaleihin haasteisiin monivuotoisen rahoituskehyksen avulla, mutta se, mitä perjantaina tapahtuu, sillä ei ole mitään tekemistä globaalien haasteiden eikä eurooppalaisen vision kanssa. Eurooppalaisten johtajien täytyy tehdä pragmaattisia valintoja, laskea rahaa ja pohtia poliittisia riskejä. Mm siitä, mitä tapahtuu, kun tehdään päätöksiä viime hetkellä. Ja jokainen tietysti haluaa olla tämän budjettitaistelun voittaja. Euroopan parlamentti on aika hankalassa tilanteessa, koska meidän täytyy odottaa ja katsella. Olemme olleet tässä tilanteessa toukokuusta 2018 alkaen. Me olemme odotelleet ja katsoneet, mitä Michel tekee aikokohan siirtyä kohti nettomaksajia pikemminkin kuin parlamentin ottaa huomioon. No, jos perjantaina tapahtuu ihme, no usein näin ei tapahdu, mutta joskus ihmeitä voi tapahtua. Ja jos näin tapahtuu, niin silloin Euroopan parlamentilla on aikamoinen paine löytää yhteisymmärrys, koska aika loppuu. Eli mm, ota tai jätä oli viime kerralla mm, e, parlament vi, siis viime kerralla Euroopan parlamentti pyst, kun Euroopan parlamentti pystyi lisäämään volyymiä, niin se oli vuonna 2013 5,3 miljardia, ei paljon, mutta odotan aikamoista pain, painostusta parlamentilta Ähm, aikapaine on aika kova, edunsa ja todottelevat uusia ohjelmia, eivätkä mitään toimielinten välistä äh, taistelua. Eli jos ihme tapahtuu, niin näin saattaa tapahtua. Kiitos. Äh, Massimo. Seuraava, seuraavaksi Massimo Caravagua, It, Caravallia Italiasta. Sì, grazie Presidente in Italia. Kiitoksia. Puheenjohtaja puhun Italiaa. Kolme yksinkertaista kysymystä kun resursseja ei ole, niin yleensä ensimmäiseksi vähennetään kustannuksia. Haluaisin tietää, miten olette instituutioiden sisällä pyrkineet tekemään näin. Toinen kysymys. Kun on kriisi, niin on mahdotonta, mahdotonta pyytää nettomaksajilta vielä lisää rahaa. Mm, eli tämä on ihan itsestäänselvä asia. Ja kolmas kysymys kun puhutaan verotustoimivallasta ja muoviverosta, niin haluaisin ymmärtää tämän asian paremmin. Jos olen ymmärtänyt oikeasti, niin tässä on kyse ainoastaan siitä muovista, jota ei ole kierrätetty. Esimerkiksi Italiassa meillä on on puhuttu muoviverosta, joka liittyy muovin tuotantoon ja se johti siihen, että koko muovisektorilla alkoi mennä todella huonosti, eli vaikutus oli erittäin kielteinen. Tuotanto heikkeni sen sijaan, että olisi tullut lisää verorahoja. Eli aika tyhmää oli. Ja sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy yksinkertaistamiseen. Miksi te ette ole koskaan halunneet yksinkertaistaa tätä koko talousarviota? Eli tekisitte äh, yksinkertaisesti budjettia ja sitten ottaisitte parlamentin ehdotusten mukaisia omia varoja. Thank you. Next is... Kiitos. Seuraavaksi Tsekin edustaja Rova Kalus. Thank you. Herra Kalus. Uh, for four, and I will speak in Czech. Kiitos puheenjohtaja. Puhun tsekkiä. Haluaisin tukea Tsekin tasavallan hallituksen kantaa. Haluaisin painottaa, että EUn tulevan budjetin on oltava tasapainoinen. Se täytyy tasapainottaa vanhoja ja uu, vanhojen ja uusien politiikkalohkeen välillä. Me emme halua leikkauksia perinteisillä politiikkalohkoilla. Tai painottaa kohesio- ja maatalouspolitiikkoja. Me haluamme myöskin hyvät olosuhteet näiden politiikkojen toteuttamiseen meidän kohesion ystävät ryhmämme tukevat sitä ajatusta, että jatketaan kohesiopolitiikkaa nykyisellään. Voimme havaita, että kohesiopolitiikka edesauttaa lähentymistä jäsenvaltioiden kesken sekä myöskin eh, sisämarkkinoiden toimintaa. Meidän täytyy pitää investointien taso ennallaan. Tsekin tasavalta ei voi hyväksyä mitään leikkauksia. Kohesiopolitiikka on tehokasta vain, jos jäsenvaltioilla on enemmän päätäntävaltaa investointi painopistealueidensa suhteen. Esimerkiksi varoja pitäisi voida siirtää eri rahastojen kesken – maatalouspolitiikassa tuemme vain eh, vapaaehtoista suorien tukien kattoa. Muutoksia pitäisi tehdä vain niissä maissa, jotka yli, ovat menneet yli ylärajan. Omat varat Euroopan unionissa. Eh, ja tämän järjestelmän pitäisi olla avoin, reilu ja eh, tasapuolinen eikä se saisi haitata yhtään jäsenmaata. Me olemme, emme ole onnistuneet saamaan omien varojen järjestelmästä sopimusta, meidän, joten me, meidän täytyy pitäytyä entiseen järjestelmään ja yksinkertaisi sitä. Ja Tsekki pyrkii tässä jouduttamaan ratkaisuja. Sabine Tile, La France. Sabine Tile, Ranskasta. Merci, merci beaucoup. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Monet kollegat ovat jo korostaneet sitä, että Ranskalle eurooppalainen suverenisuus on erittäin tärkeä asia, ja kun katsotaan tätä budjettia, jota meille on nyt ehdotettu, niin voidaan nähdä, että monia leikkauksia on tehty, sellaisia leikkauksia, jotka valitettavasti vievät meiltä suvereenisuutta eikä niitä voida hyväksyä, jos katsotaan vaikka sisämarkkina- ja innovaatio-otsikkoa, digitaali otsikkoa, niin vaikka on kovasti puhuttu siitä, että täytyy investoida tulevaisuuden tutkimukseen ja kehitykseen, niin tämä kokonaisbudjetti ei sisällä kauheasti pelivaraa. Ja kun katsotaan ympiä yhteistä maatalouspolitiikkaa tai puolustusmenojen leikkauksia, niin ihan sama juttu. ei tässä kauheasti ole priorisoitu tätä eurooppalaisen suvereenisuuden säilyttämistä. On jäsenvaltioita, jotka eivät halua lisätä budjettimenoja, ja sitten on niitä jäsenvaltioita, jotka haluaisivat lähteä todellisista prioriteeteista ja katsoa, miten niitä voidaan rahoittaa. Tässä on suuri päätös tehtävänä. Ja jos katsotaan ehkäpä vähän metodejakin, miten me pyst- täytyy myös sitäkin pohtia, eli että miten kaikki voidaan rahoittaa. On kuitenkin muistettava, että emme voi tarkastella er- erikseen kansall- jäsenvaltioiden budjetteja ja EUn budjetteja, vaan näitä täytyy tarkastella yhdessä. Kiitos ja seuraavaksi Anna Bonfrisco. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen usein saanut käyttää puheenvuoron niistä huolista, joita Euroopalla on, kun geopoliittinen tilanne muuttuu ja kun ajatellaan vaikkapa taloutta me pidämme jokaista budjettileikkausta äh, vaarallisena, erityisesti kun puhutaan yhteisen maatalouspolitiikan leikkauksista. Ajatellaan planeetan tilannetta. Mikä on tärkeämpää kuin maatalouspolitiikka saattaa muodostua hyvinkin tärkeäksi asiasta, asiaksi. Ja kun puhutaan Euroopan unionin omista resursseista, omista varoista, niin on eh, hyvä pohtia, on tietysti hyvä pohtia uusia veroja, mutta tämä on kiistanalainen kysymys. Saattaisi olla paikallaan eh, pohtia enemmän Euroopan unionin koheesiota, kuten tsekki kollega tässä juuri sanoi. Me perustajavaltiot tiedämme parhaiten, miten tärkeää koheesiopolitiikka nimenomaan on ollut. Se tulisi ottaa huomioon budjetissa. Nyt näyttää siltä, että Euroopan unioni on saavuttamassa rajansa ja meidän täytyy pohtia muitakin keinoja rahoittaa ohjelmia kuin vain yhteinen talousarvio. Eli mitä me voimme tehdä? Miten me voimme edistää uusia prioriteetteja ilman, että me menetämme varoja esimerkiksi puolustuksesta, koska kansalaisten turvallisuuskin on aika tärkeä asia. Anastasio, Portugal. Uh, you will be uh, speaking in Portuguese. Puhun Portugalia. Niin tiedän, että neuvottelut ovat vaikeita monivuotisesta rahoituskehyksestä. 27 jäsenvaltiota joutuu nyt, joutuvat nyt Brexitin jälkeen neuvottelemaan. Siinähän on suuri vaje. Vuosille 2027 täytyy löytää myös ratkaisuja toteuttamaan uusi kestävyysagenda nyt kun EUlla on uusia haasteita edessään. Toivottavasti konsensukseen päästään. Sillä jos tästä tulisi konflikti, niin se olisi hyvin äh, vaikea monivuotisten ohjelmien eteenpäin viemisen kannalta erityisesti. Pitäisi suhtautua kuitenkin optimistisesti järkevällä asenteella pystymme saamaan aikaan tervettä politiikkaa. Sosialistisryhmän puolesta Portugalin parlamentissa haluaisin sanoa, että sopuun pitäisi päästä muutamassa yksinkertaisessa kohdassa. Monivuotinen rahoituskehys täytyy 1,07 prosenttia PKTLstä ja sitten uusia varoja siellä, missä tarvitaan. Ja Euroopan tason tavoitteet täytyy ottaa huomioon myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, digitaalisessa kehityksessä ja yhteistyössä muiden mantareiden kanssa. Turvallisuuspolitiikka, yhteinen maatalouspolitiikka ei myöskään saa jäädä jälkeen rahoituksessa liikaa johdonmukaisuutta, konvergenssia ja jatkuvuutta täytyy tukea. Vain näin pystymme jatkamaan eurooppalaista yhdentymistä ja vain näin pystymme vastaamaan nykyisiin haasteisiin. Siinä on tehtävä kaikille eurooppalaisille. André Berger, Deutschland. Herra Berger, Saksasta. Kiitos puheenjohtaja. Liittyen siihen, mitä mainitsitte alussa Mä puhuitte siitä, että mitään ihmeitä ei voi tehdä budjetilla riisua Pyhä Pietari, jotta voitaisiin joku muu pyhä äh, pukea. Mutta olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että ei budjetti siitä parane, että annetaan lisää rahaa pelkästään. Täytyy olla myös tehokkuutta, jotta voidaan poliittinen tahto toteuttaa. Muistutan tässä käsitteestä resta liquideral, ja sen mittakaavasta se on paljon enemmän kuin unionin budjetti yhtenä vuotena. Brexit-vaje, 10-15 miljardia. Loogista on, että yritämme eri tavoin äh, täyttää tämän vajeen siihen uudelleen kohdentamisia ja leikkauksia mukaan lukien. Eri politiikalla on kuultu, jossa mm, pitäisi lisätä menoja, esimerkiksi vihreän kehittämisen ohjelma Green Deal, paljon kysymyksiä tulee esiin. Budis, 50 miljardia vuosittain budjettiin. Osa on tietysti investointipankissa. Mistä sen pitäisi tulla? 0,03 prosenttia olisi kasvua ja meidän osalta Saksassa ja tietysti rahoitushuolia tulee. Vetävärahoitet pystyttäisiin rahoittamaan sekä EU että kansallinen budjetti. Täällä sanottiin, että täytyy pitää mielessä kansalaisten hyväksyntä, kyllä, mutta se vaatii myös sitä, että ei tule suuria budjettivajeita kuten kansallisella tasolla. Eli täytyy asettaa painopisteet. Ne tehtävät, eh, joita EU-ssa hoidetaan, josta saadaan suurin tehokkuuden lisäys. Siitä on monia esimerkkejä. Mm, mutta olemme sitä mieltä, että pitäisi päätyä noin prosenttiin pekotialasta. Täytyy löytää uusi narratiivi eurooppalaisen siitä, miten Eurooppa voi olla toimintakykyinen. Ei se ole helppoa. Omien varojen järjestelmä, sitä voidaan miettiä. Oikeusvaltioargumentti on mielestäni tärkeää varojen jaossa jollain tavalla toteuttaa se jossain muodossa. Tietysti voisi mainita monia muitakin asioita, mutta tässä hieman ajattelemisen aihetta puheaikani on varmaankin, varmaankin jo lopussa, mutta tämä Pyhän Pietarin pukemiseen tässä nyt viittaa. Gracias, presidente. Hablo en, hablo en... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Espanjaa. Euroopan unionin talousarvio ei saa jättää ketään jälkeen. Sen täytyy lähentää alueita toisiinsa ja pienentää eroja. Minun alueellani Ekstremaruudassa tuhannet viljelijät ovat kaduilla osoittamassa miel, mieltään, koska heidän tuotte, tuotteidensa hinta yhtenäismarkkinoilla on e, niin matala ja he eivät voi, he, me, heidän tilansa menevät huo, huonosti ja meidän täytyy, eh, he menettävät tilansa. Meidän täytyy pyrkiä tukemaan heitä, me tarvitsemme strategisen suunnitelman, meidän täytyy pyrkiä e, saada aikaan tilanne, jossa kukaan ei jää jälkeen, että miehet ja naiset, jotka tekevät joka päivä parastaan, saavat jatkaa toimi, toimintaansa ja me emme saa sallia sitä, että kylät tyhjenevät. EUn e talousarvio on Euroopan unionin tärkeimpiä instrumentteja ja, meidän, ja, ja sen täytyy rahoittaa EUn e e, prioriteetteja ja joitakin enemmän kuin toisia. Me tarvitsemme EUn talouden, joka kasvaa. Me tarvitsemme kehitystä, innovaatiota, teknologiaa, mutta meidän täytyy erityisesti panostaa ihmisiin ja heidän ongelmiinsa. Viime EU-vaaleissa Espanjassa äänestysprosentti oli ennätysmäisen korkea ja meidän täytyy eh, vasta tähän luottamukseen ja tähän aktiivisuuteen sadat tuhannet eh, Eurooppa, eh, espanjalaiset viljelijät menettävät tämän uuden budjetin myötä paljon. Thank you, Mr. Bogdan Bogdan Zonka. Kiitos. Puhun kanava 18. Minulle EU on rationaalinen hanke ja vain sellaista hanketta tuemme ECR-ryhmänä. Vaikkakin tiedän ja näen tietynlaisen myyttisen tilanteen EUn toiminnassa. Hyvät kuulijat, eurooppalainen eurooppalaista hanketta täytyy koko ajan analysoida tulojen, menojen, tilastojen mielessä. Näyttää siltä, että tärkeää on nettomaksajat ja nettosaajat. Jos joku maksaa 16 miljardia sanoo, että on nettomaksaja, ja tiedämme muista analyyseistä, että hyödyt markkinoilta tähän maahan ovat yli 200 miljardia vuodessa. No mitä siinä enää mietitään? Tämä on ensimmäinen myytti, joka pitää murtaa tai analysoida syvällisemmin ja osoittaa totuus. Toinen asia. Kysymys siitä, että halutaan kattaa monia paljon ongelmia ja miten siihen riittää varat. Asetamme itsellemme uusia tavoitteita, uusia haasteita ja sitten meillä on tietty ongelma sen kanssa. Nyt kaikki puhuvat kauniisti, minäkin sitä tuen, vihreän kehittämisen ohjelmasta, ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeydestä. Kaikkihan haluavat puhdasta vettä ja ilmaa ja maaperään luonnonsuojelualueita. Totta kai, mutta saman aikaan tapahtuu asioita, joissa äh, täytyy myöskin analysoida lisää. Minulla on tässä mukana niin uusi dokumentti Mobility Package, joka osoittaa, että sen voimaantulon jälkeen, jos se tulee voimaan, niin Tuhansia autoja tyhjinä palaa tiettyihin maihin ilman lastia. Ja ne päästävät miljoonia tonnia hiilidioksidia. Ja sitten nämä kuljetusliikkeet pyytävät EUlta apua tämän hiilidioksidin likvidoimiseen ja tukien kuljetuksia liikenteeseen. Tällaista pitää torjua. Thank you. Mr. Angelos Votsis, Cyprus. Kyproksesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun kreikan kieltä. Ξεκινώ την παρέμβασή μου ευελπιστώντα ότι η προσεχή ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tietysti toivomme, että neuvosto saa aikaan yhteisymmärryksen seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä koska sen avulla me voimme sitten toteuttaa uusia politiikkojamme, mutta tietenkin uudessa rahoituspuitteissa täytyy, tai kehyksessä täytyy olla riittävästi varoja, jotta voimme toteuttaa kunnianhimoisia tavoitteita. Ne liittyvät muun muassa ilmastonmuutokseen, digitaalivallankumoukseen. Meillä on myös tämä ihan vanhojakin prioriteetteja, kuten demografinen muutos, mm, sosiaaliturvan riittävyys, eläkkeiden riittävyys, vakaat, säälliset työpaikat ja niin edespäin. Meillä on myös globaaleja haasteita, maahanmuutto. Me tarvitsemme todellisen solidaarisen taakan jakojärjestelmän. Meidän täytyy myös saada aikaan tai saada turvaa erilaisia ulkoisia uhkoja, uhkia silmällä pitäen. Meillä on kestävän kehityksen tavoitteet, ilmastonmuutos, Pariisin sopimus. Ne on otettava huomioon. Samanaikaisesti on pyrittävä parantamaan Euroopan kansalaisten elämänlaatua. Ähm, meidän täytyy äh, kuroa umpeen vajetta ja tietenkin yhteinen maatalouspolitiikka ja kohesiopolitiikka, ne ovat aina tuoneet lisäarvoa Euroopassa, joten niiden täytyy pysyä suurina prioriteetteina myös tulevassa rahoituskehyksessä. Tasa, että alueiden tasa-arvottomuus on asia, johon on aina syytä puuttua. On myös otettava huomioon, että jäsenvaltioiden välillä on ero, eroavaisuuksia. Mr. Alvaro Almeida, Portugal. Portugalista seuraava puhuja. Uh, we have heard a lot of interventions stating that we need to preserve Monet ovat sanoneet, että meidän täytyy säilyttää aluepolitiikka ja yhteinen maatalouspolitiikka samaan aikaan, kun etsitään uusia politiikkalohkoja ja minä tuen tätä näkemystä. Olen myöskin samaa mieltä kuin ne, jotka sanovat, että tämä saattaisi merkitä korkeampaa verotusta EUn kansalaisille, koska sitä me emme halua. Se, että me sanotaan, että sanomme kansalaisille, että heidän täytyy maksaa EUlle enemmän ehm, veroja, niin se, he silloin se aiheuttaa EUn hylkimistä. No, Muistakaamme, että nämä uudet politiikkalohkot on tarkoitettu globaaleihin haasteisiin vastaamiseen, ja joihin meidän kaikkien täytyy vastata, joita emme voi välttää. Valinta on se, että teemmekö jotain kansallisella tasolla vai EUn tasolla. 27 eh, kansallisen Green Dealin ja eurooppalaisen vihreän kehityksen ohjelman välillä – 27 turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa vai EU-tason politiikkaa. Ja valitaan selvä. EU-tason toiminta on paljon tehokkaampaa kuin kansallisen tason politiikka. Ja me, ja me emme nosta talousarvion kokonaismäärää, me vain siirrämme varoja kansalliselta tasolta EUn tasolle. Me emme siis tee eh, reikää kansalliseen budjettiin, vaan, toi, vaan siirrämme vain varoja niin, että veroastetta ei tarvitse nostaa. EUn toimintapolitiikkoihin tarvitaan lisää rahaa ja se ei saa merkitä korkeampia veroja. Mr. Christian Petri, Deutschland. Petri. Herra Petri, Saksa. Anteeksi Petri. Ne, kiitos puheenjohtaja. Merci bien. Koalitiosopimuksessa nykyisessä hallituksessa on todettu, että olemme äh, lisämenoihin valmiit. Se tarkoittaa Brexitin ja muiden ilmiöiden kautta, että 13-15 miljardia Saksan osuus nousisi. Silti keskustellaan, että halutaan lisää, eikä tämä riitä. Tietysti budjetti sanovat meillä, että tämä kyllä riittää. Ja Euroopan poliitikot tietysti sanovat, että tätä vähän enemmän kyllä tarvitaan, koska mehän haluamme kohesiovarat, maatalousvarat, koulutus, turvallisuus, Green Deal, turvallisuuspolitiikkaa, kaikkea halutaan lisätä ja vahvistaa. Ja sitten pitäisi selvittää, että se onnistuu pienemmillä määrärahoilla. Se on tietysti vaikea kuvitella, että tämä onnistuisi. Tietysti on ehdotettu, että miten voidaan synergioita hyödyntää kansalliset parlamentit, vastuuvapaus, kaikki tällaiset. Eli jos pidetään mielessä kokonaiskuva, jos puhutaan kohesiosta ja sanotaan, että täytyy luopua sitä maatalouden tai toisinpäin, niin kyllä siitä vaikea tulee. Se, mitä Michel on nyt ehdottanut, on kyllä tärkeä askel, mutta en usko, että se on vielä viimeinen äh, versio. Olen siinä käsityksessä, että mm, meidän täytyy varmistaa riittävä rahoitus tässä ja minua ham ihmetyttää, että kysymys omista varoista, että siitä niin paljon keskustellaan, mutta se on niin vähän konkreettista. Tehdään paljon hyviä ehdotuksia, ja tässä myös kysymys panelisteille, että miten he näkevät tämän asian. Onko tämä sellaisen moton mukaan, että hienoja ehdotuksia täytyy kattaa kaikki, mutta että tehdään ensi kerralla, ei tällä kerralla. Kun voidaan yksimielisesti päättää ja sitten tulee vaan vai onko tässä vielä konkreettinen mahdollisuus? Ja viimeinen huomio. EKP on äh, lainamarkkinat ostanut tyhjäksi ja saanut aikaan vakauden, eli äh, massiivinen tämmöinen ekspansiivisuus rahamarkkinoilla. EKP-mahdollisuus EU-rahoituksessa, niin on sitä keskusteltu ollenkaan. Ei Kostovniak. Herra Kostovniak, kiitos puhun Puolaa. Tänään keskustelemme EUn budjetista vuosille 2021-2027. Haluaisin kiinnittää koko ajan huomiota kahteen perustavanlaatuiseen kysymykseen. Toisaalta yritetään täyttää vajetta Brexitin jälkeen ja toisaalta puhumme koko ajan menojen rajoittamisesta tietyillä, tai tietyillä politiikkalohkoilla. Mutta keskustelun aikana on esitetty väittämä, että tämä näkökohta siitä, että tulot lisääntyisivät EU-budjetissa ja ennen kuin eri politiikkalohkoja jäykästi leikataan tai rajoitetaan niitä, jotka mielestäni johtaisivat EUn sisäiseen hajantumiseen, mikä aiheuttaa sen negatiivisia ilmiöitä. Tästä varmaan olemme samaa mieltä, mutta jos tarkastelemme näitä, tätä tulopuolta, niin kiinnitämme huomiota, kiinnit, voisimme kiinnittää huomiota siihen, että monissa jäsenvaltioissa on valtavia ongelmia verotusjärjestelmien kanssa ja vajeista, jotka juontuvat juuri veropuolelta. Nyt olisi hyvä aika siihen, että aloittaisimme tiiviit keskustelut siitä, että tilkitään verotusjärjestelmät. Ja näin saataisiin paljon enemmän rahaa EU-budjettiin. En sano, että se ratkaisisi kaikki ongelmat, mutta nyt olisi korkea aika alkaa miettiä tällä tavalla, eikä keskitytä pelkästään leikkauksiin eri politiikkalohkoilla. On puhuttu myös ilmastopolitiikan, energiasiirtymän rahoituksesta. Se on ongelma monissa jäsenvaltioissa. Se ei koske pelkästään yhtä valtiota. Tätä ongelmaa ei voida selittää pelkästään joidenkin harteille. Samanlainen tilanne maataloudessa. Se on eräänlainen valtion intressi, koska kyllä täytyy ajatella myös elintarviketurvallisuutta. Sehän on osa laajemmin ajateltuna turvallisuutta yleensä. Malta. Uh, Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Kun olen kuunnellut tässä eri puheenvuoroja, niin ymmärrän hyvin, että seuraavassa budjetissa halutaan keskittyä erityisesti turvallisuuteen. Mutta yksi asia huolettaa minua sen perusteella, mitä täällä on sanottu. Vaikka erimielisyyksiäkin on tai useita näkemyksiä on, niin on yksi yhteinen nimittäjä kaikilla jäsenvaltioilla. Nimittäin se, että jokainen pohtii, miten saisi oman osuutensa, mutta emme tietyllä tavalla halua välittää siitä, joka meitä lopulta ruokkii. EU on tässä siirtymässä kohti yhden koon ratkaisuja, eivätkä kaikki valtiot tällaista voi hyväksyä. Meillä on siis erilaisia näkemyksiä. On selvää, että meidän täytyy pohtia sellaisia mekanismeja, jotka takaisivat kohesion. Tulisi olla kohesiotoimia, sosiaalisia toimia ja taloudellisia toimia, jotka mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat kehittyä yksilöllisesti, samalla kun kuitenkin noudattavat eurooppalaisia politiikkoja – Viittaan tässä eurooppalaisiin politiikkoihin, koska olen täällä tänään kuulemani perusteella huomannut, että vaikka me kaikki muodostamme yhdessä Euroopan unionin, niin eurooppalainen mentaliteetti ei ole kaikille yhteinen. Tarvitaan siis sellainen budjetti, joka puuttuu muun muassa ilmastonmuutoksiin, ilmastonmuutokseen. Mutta vaikka kuinka haluttaisiin ympäristöstä pitää huolta, niin se ei riitä, jos ei oteta huomioon sosiaalista ulottuvuutta ja taloudellista ulottuvuutta. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Meidän täytyy miettiä sitä, kuinka budjettitoimin pystymme ratkaisemaan laittoman maahanmuuton, rikollisuuden, ihmiskaupan ja on myös tarkasteltava globaaleja budjetteja keinona puuttua yksittäisiin rajoitteisiin. Vaikka ei pidä tietenkään tuijottaa kansallisia rajoitteita, meidän täytyy luoda sellainen budjetti, joka vahvistaa ihmisiä niin, että ihmiset vahvistavat Eurooppaa eikä päinvastoin. Uh, Tässä olivat kaikki pyydetyt puheenvuorot. Ja nyt annan puheenvuoron herra Matelianille jälleen. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nopeasti ja jatkan kroatian kielellä. Kiitos yhteistyöstä ja erinomaisesta organisaatiosta täällä parlamentissa. Haluan kiittää kaikkia kollegoita tästä hyvin rakentavasta ja kiinnostavasta keskustelusta esitettiin vahvoja argumentteja ja toisinaan eh, oltiin eri kannoilla. Mutta tämä monimuotoisuuden hallinta ja se, että, että tämä on eh, osa EUn toimintaa. Voimme kaikki olla samaa mieltä, että ne tavoitteet, jotka esitetään monivuotisen rahoituskehyksen tavoitteissa ja ne ehdotukset, jotka parlamentti on tehnyt, ne tavoitteet ovat hyvin korkealla ja niiden saavuttaminen vaatii sopeutusta ja investointeja yhteisiin painopistealueisiin liittyy äm, se, että Meillä on kaksi asiaa, jotka kietoutuvat yhteen. Nimittäin vanhat politiikat ja uudet politiikat. Yksi uusista politiikkalohkoista on vihreän kehityksen ohjelma. Kroatiassa 20 prosenttia budjetistamme tulee matkailusta – ja olemme toki kiinnostuneet ympäristönsuojelusta ja luonnon monimuotoisuuden edistämisestä, koska ihmiset ja ympäristö ovat meidän tärkein omaisuutemme. Kroatia, Kroatialla on pitkä EUn ulkoraja ja turvallisuuskapasiteetin vahvistaminen on asia, jonka kroatialaiset tuottavat tervetulleeksi. Ja sanon tämän siinä mielessä, että meillä saattaa olla ovellamme kriisi, tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ja digitaalisuus ja innovaatiot eivät ole tulevaisuuden asioita, ne ovat eh, nykyhetkeä, koska ilman uutta teknologiaa talous ei toimi eikä kasva, eikä sen kilpailukyky vahvistu. Eh, mikä on sitten EUn moottori ja, ja uusi, uusien politiikkojen moottori? Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että jos perusta ei ole luja, niin emme saa toivomaamme tulosta alueiden kehitys ja lähentyminen kautta Euroopan eh, on perinteisten politiikkojen menestystarina. Kansalaiset ovat jo useita vuosia saaneet nauttia alue- ja maatalouspolitiikkojen hedelmistä. EUn rahastot ovat kaikkein näkyvimmät EUn jäsenyyden edut ja niistä ei pidä luopua. Uusien ja vanhojen politiikkojen suhteen täytyy muistaa, että kun Brexitin myötä yksi jäsenmaa lähti, meidän täytyy olla joustavia ja tehokkaita. Uusi rahoituskausi edellyttää edell- tämän sopimuksen rahoituspolitiikasta – me emme halua toimeenpano politiikassa mitään tyhjiötä, vaan meidän täytyy panna toimiksi ja noudattaa määräaikoja. Ja toivottavasti Eurooppa-neuvosto torstaina tarjoaa toivotun askeleen eteenpäin. Jotkut sanoivat, että tämä vaatii ihmeen, jos näin tapahtuu, niin Kroatia, niin kuin tiedätte, on valmis tekemään läheistä yhteistyötä MFF-prosessissa parlamentin kanssa. Kiitoksia toin, toiselle puheenjohtajalle ja sitten vähän teknisiä tietoja. Meillä parlament meillä on cocktail-tilaisuus 15 yli 7 Euroopan historian talossa – ja meillä on salivahtemestareita tuolla äh, salin ulkopuolella. He johdattavat teidät oikeaan paikkaan. Ottakaa kaikki tavaranne mukaan. Nythän minä kuulostan ihan opettajalta. Äh, kiitoksia tästä keskustelusta ja kokous päättyy. Kiitoksia.